Okay, ladies and gentlemen. No niin, hyvät naiset ja herrat. Äh, se jokunen jäsen tuolta varmaan tihkuu pikkuhiljaa siis lisää sisään. Tervetuloa kaikki tähän pikkuseminaariin koskien äh, satamapalveluasetusta. Eli, eli pidemmin sanottuna satamien palvelut, rahoituspalvelut erityisesti. Meillä on tässä viisi alustajaa tänään. Herra Richard Bird, joka on iso britannian pääsatamien ryhmästä. Sitten Venetsian satamalaitoksen edustaja sitä pyörittää entinen puheenjohtajamme Paolo, Paolo Kosta. Sitten eh, herra Viktor eh, Schönmakers eh, Rotterdamin satamasta, ilman Rotterdamia Euroopan sataman liikenteestä tuskin voi mitään puhuakaan. Annalena Mäkilä Suomen satama, satamayhdistyksestä ja Jean-Claude Terrier Marseille satama johtaja. Tämä äh, tilaisuus poikkeaa vähän normaalista käytännöstä, eli ensin äh, aina kuullaan yks, yhtä, yhtä puhujaa kerrallaan, lyhyt alustus ja pieni kysymys- ja vastaussessio. Eli äh, Richard, voisitko sinä niin sanotusti murtaa jään? Tuossa aluksi äh, Richard totesi, että, että sinä olet kuulemma aika tiukka tuon puheenjohtajan Nuijan kanssa. Se on hieno maine. Tästä, tästä pitäkäämme kiinni. No niin, äh, Richard Bird UK satamaryhmästä ensin. Kiitos. Saan onnitella tätä valiokuntaa koko seminaarin järjestämisestä. Erinomaista, että tästä tämän asetuksen tiimoilta voidaan käydä tämmöistä laajempaa keskustelua. Harmi, ettei ennen tätä ehdotusta sitten tällaiseen mielipiteiden vaihtoon tarjoutunut laajempaa tilaisuutta. No niin, minun viisi minuuttiani kuluu siihen, miten tällä tavalla täällä nyt tämä tilan, tilanne kuvaillaan puitekehyssille hiukan siitä, miten täällä tätä toimintaa pyöritetään ja millä, mitä me sitä asetuksessa tu- tuumimme. Ja sitten lopuksi muutama sana esittelijän suoriin kysymyksiin. Me olemme suurin satamatoimija EU-ssa, mitä tulee tavaramäärään, niin meillä on 120 kaupallista satamaa, 44 T-verkostoon kuuluvaa satamaa, mikä on tietysti vaikuttava satamat ovat joko yksityisesti omistettuja tai sitten riippumattomien elinten säätiöiden pyörittämiä tai sitten lainarahalla toimivia, yksityisellä lainarahalla toimivat liiketoimintayksikköinä noudattavat nykyhallituksen linjaa, eli että kilpailu lie olkoon kovaa ja tukiaisia ei näy näiden satamien panos Ison-Britannian talouteen on merkittävä, ja kautta kulkee 95 prosenttia kansainvälisestä kaupasta. Ne helpottavat sekä avainteollisuuden alojen että energiasektorin toimintaa. Ja samoin sitten niiden työllistävä vaikutus tietenkin on suuri ja osuus BKTstä noin 19 miljardia euroa. Kuten sanottu, tuo satamia sijaitsee tasaisesti ripoteltuna pitkin valtakuntaa. Suurin osa asukkaista asuu, asuu alle 100 kilometrin päässä satamista, niin ne ovat toinen toisistaankin alle 100 kilometrin päässä keskimäärin, eli kilpailu on ankaraa niiden välillä, mikä on tietysti koko leimallista koko teollisuudelle meillä on melko lailla vilkasta investointitoimintaa satamiin ollut, noin 400 miljoonaa euroa vuodessa siis investointirahaa siihen uppoaan. Tuottavuus on sitä kautta kasvanut merkittävästi keskimäärin 4 prosenttia parempaa tuottavuutta. Meillä on erittäin hyvät työmarkkinasuhteet, työsuojelu on, on erinomaisen hyvää, meillä on paremmat yhteydet nykyään tänne takamaihin, eli maan, maantietä, maanteitse, rautateitse ja vesiteitsekin. Kaiken kaikkiaan meitä arv- meidän tilannetta hiljakkoin arvioitiin. Komission toimesta todettiin, että kilpailu toimii oikein hyvä. Mitä sitten tähän, mit, mitä tästä asetuksesta sitten olemme mieltä? Me olemme kylläkin sen kannalla, että kaikki tämän markkina, markkinahäiriöt oikaistaan välittömästi. Kilpailun tulee toki vahvistua ja tuottavuus voimistua, mutta meitä kyllä hiukan huolettaa se, että se, nämä tilanteen, tilanteeseen puuttumiset sinne sellaisessa tilanteessa, kun markkinat toimivat hyvin, niin kuten vaikkapa Isossa Britanniassa ne toimii, sieltä tulee saattaa, saattaa juontua lisää byrokratiaa ja ylimääräisiä kustannuksia ja sitten erilaista skismaa äh, erilaisten äh, lakien ja muiden määräysten välillä, sitten mitä tulee äh, itse tähän toimintaan ja puuttumisen ulkopuolelta, ne eivät enää, enää liiketoimintayksikönä voi toimia. Eh, mitä tulee sitten tällaisen ylimääräisen valvontaelimeen, sitä tulee taas lisää byrokratiaa, ja me, me haluamme tämän toiminnan pysymään joustavana ja kilpailukykyisenä ja tehokkaana, mutta eh, eh, tämä ehdotus on tällainen pakkopaita aika tavallaan, kuten meidän elimemme on omassa lausunnossaan todennut, ja, ja luo epäva, epävarmat tilat, tila, epävarman tilanteen kaiken kaikkiaan. Siksi pyytäisimme, että koko asetusehdotus perutaan tai ainakin siitä käytäisiin parempi perustavaa laatua olemampi pohjustuskeskustelu mukaan lukien nämä erilaiset luovutusratkaisut ja muut ja kilpailupoliittiset ratkaisut, ne, nämä ehdotukset eivät saa ryhdy, eivät saa sitten sitoa käsiämme. Me on kymmenkunta sekuntia enää <laughs> esittelijän kysymyksiin aikaa vastata. Tässä on tukkuun nopeita tukkuvastauksia, mitä sen tulee markkinoille pääsyyn. Me emme me pidä, että tämä, tämä on ollenkaan relevanttia silloin, kun tämä, satamat toimivat puhtaasti kaupallisesti. Ja artikla 9 on aivan liian rajoittava, eikä riittävästi kata sitten sellaisten satamien, satamien tilannetta, jotka toi, tuo, tuottavat omat palvelunsa, eivätkä julkisen palvelun julkusten palvelujen tuottamisdirektiivin mukaisia palveluja. Mitä sitten näihin kustannuksiin tulee? Siellä asetus ei takaa tasapainoa. Mitä yksityisiin satamiin tulee, se koskee meitä aivan erityisesti. Me haluamme tarkastella mahdollisia, poikkeusmahdollisuuksia, mahdollisia poikkeuksia asetuksesta että pitäisi tarkastella niidenkin mahdollisuutta, mutta me, meidän kantama edelleenkin se, että asetus olisi parempi vetää kokonaan pois ja aloittaa puhtaalta pöydältä, mitä tulee sitten tähän hallinnolliseen valvontaelimeen meistä, tämä Office of Fair Trading Competition Commission kom, toimivat oikein hyvin, eikä, eikä ole mitään syytä lähteä sorkkimaan näitä rakenteita. Kiitoksia ja nyt odotan, odotan kysymyksiä. Kiitos Richard ensin aina esittelijät, esittelijä saa kysyä jatkokysymyksiä ja sitten jos, jos jäsenet haluavat, niin siitä vaan. Onko Frankensteinilla kysymyksiä herra Birdillä? Ja ei, ei vielä. Onko, onko sieltä salista kysyttävää? Voitte jonkun huomionkin esittää, ei se pelkästään kysymys tarvitse olla. Joku havainto ja huomiokin riittää. Öö, lyhyesti vain se, mitä tässä yksity, mitä yksityisiin satamiin tulee, eh, eh, erot eh, ne ilmenevät se varmaankin sitten sataman maksuissa. Se, se mikä, miltä on sitä roolia sitten yksityinen raha ja julkinen raha tässä tilanteessa näyttelevät, niin ikään meidän pitää toisekseen miettiä sitä, että, että tällainen monopoli on käyttäjän kannalta aika ärsyttävää. Siitä riippumatta sitten, onko tämä monopoli yksityisissä vai julkisissa käsissä. Siksi monempia seikkoja pitäisi, molemmat seikat pitäisi tässä käsittelyssä huomioida. Herra Kuun, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minulla kiinnostaisi tietää, millä tavalla siellä tämä käyttäjät ovat järjestäytyneet, esimerkiksi sama luotsit, miten ne ovat, ovat polttoainetäydennykset, tämän tyyppiset palvelut ja nämä investoinnitkin sitten tähän julkisiin, julkiset investoinnit, ovatko, onko ne tiukasti erotettu sitten julkis, julkisista, yksityisistä, jos meillä on tällainen julki, yksityinen julkinen kumppanuussuhde, niin on, onko, kuvastuuko tämä sitten näissä investoinneissa myöskin tämä jyvitys? Sitten Bradburn. Uh, <clears throat> thanks Brian. Uh, well, very... Kiitos Brian. Ihan yksinkertainen kysymys ja tässä jo viitatinkin siihen yhdellä kalvolla. Olenko oikeassa olettaessani, ja varmasti tätä mä jossain vaiheessa, että joka tapauksessa riippumatta tehdyistä ehdotuksista tämän direktiivin puitteissa yhdistyneen kuningaskunnan satamiin soveltuvat aivan tavalliset EU-kilpailulainsäädännön säännökset. My question, my question for... Uh, uh, Kiitos, oliko vielä kysyttävää? Minä haluaisin Richardilta kysyä seuraavaa puhut tästä yksityissatamista ja siitä rahoitus, rahoituksellisesta avoimuudesta. On, onko Brit, Britannian satamissa havaittu jotakin ongelmia koskien tätä rahoitusläpinäkyvyyttä äh, tai jotenkin äh, hankaloittanut tilannetta, kun kilpailijakin tietää, mitä tästä ja tästä äh, oikein veloitatte. Ennen kuin te, täti lähtee omille teille, niin otanpa tästä täydennystä, ei kun väärää teetä. No, olkoon. No, ja puheenjohtaja päättääkin nyt tällä kertaa valita kahvin. No niin, t teepussit unohtui. Ja maitoakin jo. vielä, kiitos. Niin, ja jos vielä sitten muistan itse asian toinen seikka aika pontevasti viimeisen puolen minuutin aikana painotitte sitä, että teistä tämä koko ehdotus pitäisi torjua tyystin. Voisitteko hiukan täsmentää, miksi teillä tämä olisi tämä ydinasevaihtoehto meidän omassa puheessa. Nuo kundit tuolla ovat sitä, sitä, sitä mieltä, että heidät, heille pitää sitten nämä sydämen tahdistimet uusia, jos jos tällaiseen, tällä tiellä lähdetään. Kiitos. Thank you very much, Chairman. Uh, well, I've been called many things, but the... Kiitoksia, voisi ihan tästä paljonkin sanoa, mutta kun näitä niin no ei ehkä sentään. Tämä oli kyllä oikein hyvä kysymys, mutta otetaanpa ne järjestyksessä. Ensinnäkin esittelijän huomiot. Stein esitti hyviä kuvauksia koskien eri tilanteita. Jotkut satamat ovat täysin, julkisesti, niin täysin yksityisesti rahoitettuja, toisissa on julkisen ja yksityisen sekoitusrahoitus. Yhdistyneessä kuningaskunnassa satamat ovat yksityisesti rahoitettuja, on hyvin vähän julkista rahaa hyvin täsmällisiin tarkoituksiin satamia varten. Erityisesti ne ovat ympäristösuojelua koskevia. Pyritään rohkaisemaan liikennettä pikemminkin meri- ja rautateille sen sijaan kuin maateille ja myös alue rahoitusta varten on jonkinlaista julkista rahaa, mutta jokapäiväinen toiminta on yksityisesti rahoitettua. Monopolista oli myös hyvä kysymys. On aivan selvää, että jos satama on monopolitilanteessa, riippumatta siitä, onko se yksityis- vai julkisesti rahoitettu, niin tietenkin käyttäjille tämä on ongelma näytin kartan, joka kylläkin näytti laajasti, että UKssa meillä on sellainen tilanne, jossa kilpailu kyllä toimii. Ja kilpailuviranomaiset muutamia vuosia sitten tekivät tästä hyvin perusteellisen katsauksen. Toki voi herätä kysymyksiä yksittäisistä monopolitilanteista, mutta viranomaiset ovat sitä varten, että ne puuttuvat näihin tilanteisiin ja tutkimme kyllä valitukset tarpeen mukaan. Herra Kuune kysyi luotsauspalveluista UKssa. Meidän luotsimme ovat aina suoraan töissä satamalle, joko sataman työntekijöinä tai yksityisinä ammatin harjoittajina, jotka on suoraan satamaan kansansopimuksessa. Meillä ei ole siis sellaista tilannetta, jossa olisi luotsausyhtiö, joka tarjoaisi meille palveluja. Tämä ehdotus kyllä kiinnostaa luotsejamme, eivätkä he varmaankaan ole siinä yksin. Voi olla, että joitakin asioita sieltä suunnalta nousee ylös. Sitten toinen kysymys sitten sieltä. Niin, niin herra Bradbornin kysymykseen seuraavana. Olette aivan oikeassa. UKon satamia hallinnoi toki yleinen EUn kilpailulainsäädäntö ja julkisten hankintojen lainsäädäntöjen myös nämä käyttöoikeus, käyttöoikeussäännökset myös tulevat sovellettaviksi UK 100 niin siellä siinä tapauksessa, että käyttöoikeussopimukset ylittävät tietyn kynnyksen. Ja tämä on todella potentiaalisesti hyvin suuri muutos saatamille, ei ainoastaan UK, vaan yleisestikin. Kyseessä on, direktiivi, joka ei ole vielä täysin lopullisesti hyväksytty, ja se tulee merkittävästi vaikuttamaan eh, tilanteeseen. Tiedän, että monet kollegoista EUKon satamissa ovat hyvin kiinnostuneita siitä, kuinka tätä täytäntöön pannaan, kun direktiivi astuu voimaan kun kyseessä on palvelujen sääntely, koska myös eh, palvelut otetaan käyttöoikeusdirektiivin eh, soveltamisalaan. Täällä on aika laajoja kysymyksiä pelissä. Sitten puheenjohtaja, teidän eh, loppupuolen kysymyksenne ensinnäkin avoimuudesta. UK osalta tämä on varmaan se osa sääntelyä, jossa meillä on vähiten ongelmia, mutta kyseessä on periaate, joka on jo olemassa EU-lainsäädännössä. Tämä avoimuuden avoimuudesta kertomassa direktiivi pyrkivät myös tietenkin aina täyttämään kansalliset, kansainväliset standardit. Sitten jos katsotaan valtion tukia, niin silloinhan tarvitaan ne jonkinlaisia säännöksiä, tämän täppäisiä säännöksiä. Ja mikä, as, asetuksen viilaamisessa haluaisimme toki tulla kuulluksi. Tähän nyt viittasi tämä teidän ydinkysymyksenne. Me pitäisimme paljon parempana, että asetus, asetuksen laatiminen aloitettaisiin alusta, koska täällä on asioita, jotka mikäli niistä avoimesti ja ystävällisesti rakentavasti keskusteltaisiin, meillähän on tästä positiivisia kokemuksia kyllä komission ystäviemme kanssa, niin uskon, että näin voisimme löytää järkevän tien eteenpäin. Tässä on valtavasti erilaisia satamia ja satamakäytäntöjä Euroopassa mukana. Meillä on varmasti erilaisia kantoja, niin kuin myöhemmin muilta puhujilta tullaan kuulemaan. On harmillista, että meillä on nyt tämä tietty ehdotus, joka on todella ikään kuin e- e- Espoon kuvannut sitä aivan pakkopaidaksi. Tämä ei ole varmaankaan kovin terveellinen tapa mennä eteenpäin. Tästä nämä ydinasiatkin tulevat. No, fine. Kiitos Vernet. Äh, äh, Haluaisit vielä kysyä jotakin, mutta nyt aletaan kohta laata järjessä aikataulusta. Ihan lyhyesti vain yksi seikka ainoastaan. Kaikki lienevät yhtä mieltä. Sieltä voidaan tietysti pohtia, mitä, mitkä kriteerit tässä e, hinta-avoimuudessa e, sitten paljastuvat, mutta tietenkin e, siellä kilpailuksatamien kesken pitää olla edelleenkin mahdollista, pitää olla mahdollista sitten houkuttelevin tarjouksin saada varustamot kääntymään juuri sen sataman puoleen tai muuten, se, se on tietysti ihan selvä. Okei, okay, thank you. Jep, hyvä. Haluatko Richard vielä vastata se, että täytyy vaan sanoa, että ihan samaa, samaa mieltä olen ihan, ihan olennaistahan se tietenkin, koska, mutta valitettavasti sitten asetuksen kolmos luku vähän sorkkii tätä normaalia, nor, normaalia kaupallista äh, toimintaa. Näin tietenkin. Kiitos Richard. Seuraavaksi lähdetään Venetsiaan. Paalon piti täällä olla, mutta valitettavasti hän ei tänne päässyt, niin mutta äh, lähettivät paljon paremman näköisen sällin sieltä onneksi. Äh, Stefano, Stefano äh, äh, Bernardo, Venetsian Venetsian satamalaitoksesta. Viisi minuuttia, olkaapa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. En ole tietenkään yhtä hyvää kuin edeltäjäni, kun pyrin kertomaan Italian sataman järjestelmän yksityiskohdista, vaan pyrin nyt vaan menemään suoraan näihin kysymyksiin, jotka liittyvät tämän päiväisen kulmistilaisuuteen, Asetus, ehdotus, satamapalveluja koskien ja rahoituksen avoimuus on asia, jossa, jota meidän mielestämme ei voida käsitellä, ellei oteta huomioon koko kontekstia, mihin tämä asetus liittyy. Siihen liittyy liittyy taloudelliset kysymykset ja lain, lailliset juridiset kysymykset. Taloudesta puhuttaessa on muistettava se, että maailmanlaajuinen eurooppalainen satama järjestelmä ja merien kuljetusjärjestelmä ovat nyt kahden suuren ilmiön edessä. Ensinnäkin va- ensin, ensinnäkin varustamojen pyrkimys yhden suurimpiin laivoihin, jotta voidaan hyödyntää alaa ja toisaalta markkinat laajentuvat ja myös satamien maankamaralla sijaitseva osuus laajenee ja satamien välinen kilpailu lisääntyy Nämä ovat talouden osalta mielestämme tärkeät kysymykset. Sitten juridisista kysymyksistä on muistettava, että asetus menee siihen suuntaan, joka on jo määritelty Rooman sopimuksessa vuodelta 1957 ja sen lainsäädännöllisessä järjestyksessä. Se liittyy todella täydellisen yhteisöön. Meidän mielestä Tämme asetuksen tarkoituksena on yhtenäisten kilpailuolosuhteiden luominen. Tämä on välttämätöntä. Ja se on käsiteltävä yhteisön tasolla. Todella asetuksen soveltamisalat tarkoituksesta Voisin tästä ottaa vielä Italian esimerkin. Se näkyy tässä kaaviossa, kun katsotte näitä, ka, näitä pylveitä. Tässä on maan perällä sijoitseva puoli ja mere, meriosuus ja sitten toisaalta hallinnolliset, hallinnon operaatiot ja valtiojohtoisen liike, toiminnan ja harjoittaminen – tässä on tämmöinen värillinen osuus, joka on todella satamatoimia, hallinnointielin on siitä vastuussa. On tar- tärkeää, että e- asetus ehdotuksessa harkittaisiin mahdollisuutta laajentaa satamaviranomaisen toimintavaltuuksia niin, että lisättäisiin sen mahdollisuuksia hallinnoida kilpailukykyä. Mitä sitten tulee palveluihin, jotka olisi otettava mukaan asetukseen? Olemme sitä mieltä, että olisi otettava mukaan kaikki ne palvelut, jotka ovat myös seutsopimuksen yleissopimussääntöjen alaisia. Ei pitäisi olla mitään poikkeuksia meidän mielestämme. Mielestämme olisi hyvä, että asetuksessa olisi yhteisen tason määritelmä yhteisesti jaetuille säännöille ja niitä sitten sovellettaisiin kansallisten tarpeiden mukaisesti paikallisesti. Eli yhteiset kansainväliset säännöt ja paikallinen täytäntöönpano. Italian tapauksessa olen luotellut tässä 4-5 tärkeää kohtaa. Olisi vältettävä siis se, että erotetaan toisestaan sataman infrastruktuuripalvelut ja merialueella tehtävät palvelut. Toisaalta olisi uudelleen paremmin määriteltävä infrastruktuurimaksut, komissio ei tällä hetkellä ole sellaista löytänyt Italian säännöstöstä. Sitten matkustajien mukaan lukeminen ikään kuin lastina. Mat- matkustajien pitäisi kohdentaa samanlainen verotus kuin muuhinkin lastiin. Italiassa näin ei ole. Aluksi puhuttiin maksujen avoimuudesta ja tariffeista ja taso, tasapainosta kilpailukyvyn ja maksujen kanssa. Italiassa ei ole sellainen tilanne, jossa, jossa määriteltäisiin hinnat tällaisen hintakaton kautta – Sitten asia, jossa olemme ehkä eri mieltä kuin toiset esittelijät, joka on tärkeä, niin puheenjohtaja, se koskee valvontaelimen roolia. Se on meille looginen ratkaisu, kun pyritään tasavertaisiin kilpailuolosuhteisiin niin, että tämä yhteinen viranomainen tarjoaisi Euroopan tason valvontaa ja takaisi reilun lähestymistavan ja toimisi Euroopan tasolla. Aivan kuten Yhdysvalloissa on tämä Federal Maritime Commission, FMC, joka huolehtii näistä asioista Yhdysvalloissa. Niin tässäpä kaikki. Pahoittelen viivästystä ja kiitoksia. Thank you. Questions then. Kiitoksia. No niin, kysymyksiä. Herra Naule Fleckenstein. Yksi kysymys olisi, joka koskee näitä valvontaelimiä, joihin viittasitte valvontaviranomaisia. Tarkoititte, ettei, ettei niiden pitäisi mitenkään laajemmin organisoida sitten kansainvälisesti Äh, meillähän on sellainen tarkoitus, että, että tämän äh, asetuksen täytäntöönpanoa sitten vahtivat komentaan komissio. Miksi ylipäätänsä sitten tarvittaisiin tällaista valvontaviranomaista näihin kysymyksiin? jos, jos ajatellaan, kun meillä on muutenkin tällaiset välimiesmenettelyt ja muut tämmöiset, jos nyt jotain kiistoja tuo, muuta tulee. Mutta mu, muutenhan tämä lienee turha. Eli meillä nyt sitten jossain tuolla taustalla puuhailee joku viranomaistaho, joka, joka valvoo selviä asioita. Filip jos ymmärsin tuon tulkkauksen oikein, niin mainitsitte näissä kommenteissanne, että teillä on hallittua kilpailua. En oikein tiedä, mitä sillä tarkoitetaan. Minusta vaikuttaa jotenkin siltä, että se mitä te haluatte on jonkunlainen sääntely tässä kilpailuprosessissa. Minun näkemykseni mukaan kun on kilpailua, sitä on. Onpa se sitten yksittäisten satamien välillä – tai sitten eri maiden välillä, satamien välillä. Ei kilpailua haluta hallinnoita. Niin kilpailuhan pohjautuu markkinoihin. Ja, vielen dank. Ähm, niin, kiitos. Minulla olisi kaksi kysymystä. Saattaako olla että, että ole, olette aika tyytyväinen koko ehdotukseen, kuulostaa siltä. Meillä oli se, se tär, tärkeää myöskin huomata se, miten eri satamat sitten tähän ehdotukseen suhtautuvat. Ja, ja, ja mitä saatteko siitä vatsan mahanpurria vai, vai ettekö tai päänsärkyä. Ja sitten toisekseen, kun totesitte, että tällainen, olisi hyvä, että olisi tällainen Euroopan tason valvonta, eli niin kuin tämä Maritime Commission, liittovaltion sellainen Amerikoissa – Öö, oletteko sitä mieltä, että tämä olisi ihan hyvä noin yleisesti, kun ajatellaan satama, satamapolitiikkaa? No, tämä oli hyvä kyllä, jos saisimme nyt teiltä ihan käytännön tietoa, kun täällä sitä on vähän toisenkinlaisia tuulia. Thank you. From me, Steph. Niin, minulta yksi kysymys. Vähän, vähän jatkoa Bradburnin kommentille kysymykselle. En ole ihan varma siitä, että, että katsotteko, että tämä menee tarpeeksi pitkälle ollenkaan. Katsotteko, että äh, rahdin käsittelyn kuuluisi, kuuluisi kuulua osana tähän kokonaisuuteen. Se vähän hämmentää meitä täällä tämätä vastustatteko vai kannattaako, sitä, se on yhdentekevä, kannatatteko vai, vai vastustatteko uranin käsittelyä tässä, koska kuitenkin tästä koko paketista puuttuu tukku asioita. Tässä on parikin syytä. Tämä tietysti tämä, sekin, mitä me tässä pystymme nielemään kerrallaan entä, mitä te olette mieltä näistä osista, mitkä sieltä on poistettu, te, esimerkiksi rahdin käsittely, jonkun, haluatteko sen mukaan? Aikuman Saakos, anteeksi, e, olitte siellä katveessa, en huomannut, anteeksi. No. E, δύο Kaksi kysymystä. Ensimmäinen on se, että oletteko sitä mieltä, että tämänhetkinen asetus, josta keskustellaan, niin kyllähän tämä tulkkaus on Kuuletteko nyt tulkkauksen? Kysymykseni onkin, että... No toimiiko se nyt? Aloitan uudelleen. Administrative complexity. More than the... Eh, siis hallinnollista moni taakkaa ongelmia syntyy enemmän kuin niitä haasteita oli aiemmin. Mikä teidän näkemyksenne on siitä? Lisääkö tämä asetus niitä vai helpottaako se hallinnollisia menettelyitä? Ja toinen kysymys. Toivottavasti nyt voitte kuulla Kreikan tokkauksen. Toinen kysymykseni koskee sitä, että oletko sitä mieltä, että uuden asetuksen puitteissa – eurooppalaisia satamia valmistellaan hoitamaan valtavien uusien laivojen ulottuvuuksia ja, ja uus, onko valmistaudutaanko tähän näihin uusiin aluksi uusiin valtaviin rahtimääriin riittävän hyvin? Lyhyet ytimekkäät vastaukset, kiitos. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Yritän vastata niihin näissä, tässä järjestyksessä, jossa ne esitettiin hallinnointielimestä. Voi olla, että en selittänyt asiaa riittävän hyvin. Kysymys on siitä, että niin esittelen kysymyksen todella on totta, että jokainen maa sääntelee itse riippumattomasti näistä asioista. Kyseessä on kilpailu ja julkiset hallinnot. Mutta kun kyseessä on näin heterogeeninen, heterogeenisesti sovellettava asia eri maissa, jos yksi maa soveltaa asetusta omien tapojensa ja tulkintansa mukaan. Se saattaa tuottaa suuria eroja verrattuna toisiin maihin. Pohjois-Euroopan maat ovat varmaankin enemmän markkinaoriointuneita, etelässä vähemmän. Erilaiset markkinarakenteetkin meillä on joten saman asetuksen soveltaminen kahdessa maassa voi tuottaa erilaisia tuloksia. Esimerkiksi jos olisi kiista-asetuksen soveltamisesta kahden rajamaan naapurimaan kanssa, jolla on erilaiset satamien hallinnointijärjestelmät. Nyt puhun Italiasta ja Italian naapurimaasta, jolla on aivan erilainen satama Äh, hallinnointi, niin mikä maa silloin päättyy, miten, päättää, miten sääntelyä sovelletaan äh, maan A vai maan B mukaan, tiukemman vai löyhemmän tulkinnan mukaan. Siksi on tärkeää, että on Euroopan tason käsitys. Ei, ei sen tarvitse lisätä byrokratiaa, vaan pitäisi olla mahdollisuus vedota yhteiseen valvontatasoon niin, että taattaisiin tasavertaiset kilpailuolosuhteet. Muussa tapauksessa asiasta keskustellaan kahden tai kolmen maan väliin, jotka näkevät asian eri tavalla, enkä näe mitään helppoa ulospääsyä tämän tyyppisistä riita tai kistatilanteista. Toivon, että vastasin nyt myös kysymyksiin, jotka koskivat hallinnointielintä. Sitten tämä myös markkinoiden kilpailun hallinnoinnista, hallinnoimisesta. Kysymys on siitä, että Euroopan instituutioille tämä on prioriteetti. Ei niin, että pakotetaan markkinoita toimimaan tietyllä tavalla. Pyrimme täällä Euroopassa tasapainottamaan talouden ja teollisuuden kehitystä ja nyt pyrimme sääntelemään, pyrimme antamaan jonkinlaista valvontaa, joka tulee markkinoilta ja pyrimme laajentamaan tätä merisektorille. Kuitenkin merimarkkinoilla on sellaisia tilanteita, joissa ei samalla tavalla voida kilpailla, joihin henkisataaminen, ei esimerkiksi voida mennä, koska ne ovat liian pieniä. Ja tämä johtaisi, että tietyt toimijat suoljettaisiin markkinoilta pois. Ei tämä välttämättä ole paras ratkaisu. E rispetto all'ultima domanda che mi ha fatto... Sitten tämä viimeinen kysymys, jonka puheenjohtaja esitti. Questo è una considerazione di... Meille kysymyksessä on periaate, periaatteet, kun sanomme, että kaikki peri, palvelut otetaan mukaan tähän sopimukseen, niin luultavasti ei ole oikein sulkea tiettyjä puolveluita pois, kuten esimerkiksi lastenkäsittelyä. käsittelyä kun pyritään täsmällisiin tavoitteisiin. Le ultime pardon, domande che mi sono state poste. E... Niin, sitten vielä viimeisiä kysymyksiä kustannuksista. Tämä ei ole Tämä ei ole asetus sinne se, joka tuo lisää taakkaa, vaan sen hallinnointi voi tuoda lisää taakkaa. Valvontaelintä ei pitäisi nähdä tekijänä, joka lisää hallinnollista taakkaa järjestelmään. Kuten herra Bird sanoi, jotkut satamat toimivat oikein hyvin, toiset vähemmän hyvin. Kyseessä on eurooppalainen asetus. Minusta tässä olisi lähdettävä kansallisesta lähestymistavalta pois. Euroopan sääntelyllä olisi tällainen vaikutus. Ehkä englantilaiset voivat sanoa tai hollantilaiset, että ei, me tarvitse tätä, koska toimimme jo nyt hyvin muualla ehkä on tarvetta parantaa hallinnointia ja yhdenmukaistaa sitä, jotta voidaan taata tehokkaampi kilpailukyky eikä ainoastaan markkinoiden kilpailukyky. Okei, okay, grazie. Grazie tutti. Kiitoksia. Benaldo, Kiitoksia, herra Benaldo. Sitten lähdetään Rotterdamin satamaan. Herra Victor Schoenmakers, viisi minuuttia, olkaapa hyvä. Well, thank you, Chair. I will start with... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Aloitan lyhyellä katsauksella Rotterdamin sataman merkityksen. Kaikki varmaan tietävät, että se on erittäin laaja eurooppalainen satama. Meidän liikevaihtomme on noin 450 miljoonaa tonnia vuosittain, mikä merkitsee sitä, että me olemme ylivoimaisesti suurin satama Euroopassa – Olemme investoineet siihen paljon rahaa, olemme globaali toimija ja olemme todella merkityksellinen sekä Alankomaille että myöskin Euroopan taloudelle. Yksi tärkeä kohta tässä on se, että tämän teollisuuden sääntely ehdotetulla tavalla on asioita, kannattaa kyllä katsoa huolella. se on nimittäin tärkeää ja to, että satama toimii hyvin. Se, että tulee sörkimään tälle alalle ilman, että tietää, miten se toimii, niin voi olla tietysti hiukan vaarallista. Toinen kalvo kertoo meidän asemastamme satamaviranomaisella, koska olemme globaali toimija. Meillä on paljon vastuuta ympäristökysymyksissä kuten myöskin Rotterdamin sataman integroimisessa sen suoraan äh, lähiympäristöön. Tallinnassa kaksi viikkoa sitten satamat määriteltiin äh, kasvun keskuksissa, keskuksiksi. Rotterdamissa meillä on lähestymistapa, jota tällainen liike-elämälähtöinen lähestymistapa kovasti määrittää. Olemme pyrkineet kovasti määrittelemään ja lisäämään ta- talouden kasvua, mutta se on tapahtunut täysin ilman mitään julkista rahoitusta. Ja tämä, tästä päästään tähän samanarvoisen tilanteen kysymykseen. Rotterdamilla on erityisen tärkeää, että tämä asia jollain tavalla tulee esille Euroopassa, mahdollisesti myös lainsäädännössä, jotta voidaan päästä eroon kaikista valtiotukijärjestelmistä, jotka todellakin vääristävät kilpailutasoa Euroopassa. vielä satamasetuksesta yleisesti. Kun äh, nämä avoimuusartiklat otetaan käyttöön, niin niistä on kovasti hyötyä lopussa. Voidaan tehdä selväksi se, millä tavalla valtion tuki pannaan täytäntö Euroopassa ja lopuksi saadaan aikaiseksi sitten tällainen samanarvoinen toimintaympäristö. Meidän näkemyksemme mukaan yksityisiä satamia ei tulisi jättää ulkopuolelle – koska kun puhutaan tasa-arvoista toimintaympäristöstä, niin sillä tarkoitetaan myös samankaltaista oikeusjärjestelmää eikä eri järjestelmää erilaisille satamille. Tässä jälleen kerran mainittiin se, että älkäämme unohtako öö, merenkulun valtavaa merkitystä. Olemme nähneet kolmen suuren laivavarustamon liiton suuret vaikutukset ja Mutta satamaan ei voi tietysti siirtää, varustajat voivat siirtää laivojaan, eli meidän täytyy kyetä toimimaan tässä globaalissa markkinatilanteessa. Yhteenvetona satamat ja Rotterdam ovat osa tätä järjestelmää. Meidän täytyy noudattaa sopimuksen sääntöjä, mutta me emme halua mitään järjestelmää, jos ainoalta määrätään kaikesta. Emme halua minkäänlaista valvontajärjestelmää. Kaikki on erittäin hyvin säänneltyä alankomaissa kilpailulainsäädännön toimesta ja sitä paitsi muuten olemme järjestäneet asiakkaiden kanssa tämän konsultaatioprosessimme niin, että jos tässä suhteessa syntyy jonkunnäköisiä ristiriitoja. Ja tästä päästäänkin sitten asetuksen soveltamisalaan. Me olemme ehdottomasti sitä mieltä, että täytyy olla vapaus tarjota palveluja, koska uskomme kilpailuun ja haluamme olla kilpaileva satama Jos jotain valintoja tehdään, niin se täytyy tehdä sitten syrjimättä myös noudattaa ennen Yleisemmin ottaen, mitkä nämä infrastruktuurimaksut ovat Rotterdamissa, millä tavalla se prosessi etenee. Me mainitsimme jo sen, että meillä on hyvin voimakas yrittäjälähtöinen lähestymistapa, eli jatkuvalla tavalla keskustelemme sataman käyttäjien kanssa tilanteesta ja meillä on ikään kuin tällainen foorumi Rotterdamissa, tapaamme toisiamme. Joka vuosi meillä on äh, myöskin neuvottelukierrokset, jossa keskustellaan satamamaksuista. Me haluamme keskustella, mutta emme pelkästään yksittäistapauksissa, vaan asioista neuvotellaan erittäin ammattimaisen vuosikertomuksen pohjalta, joka on hyvä perusta satamamaksusta keskustelemiseen. Ja jos sitten loppujen lopuksi syntyy jotain valituksen aiheita, niin aina voidaan kääntyä tuomioistuimen puoleen. Meillä on kilpailulainsäädäntöjärjestelmä kohdillaan ja tämän tyyppistä valvontajärjestelmää emme halua, koska se loisi lisäbyrokratiaa ja vaikeita lainsäädännöllisiä kiistoja yksityiskohdista. Muistakaa se, että jokainen pelaaja tällä alalla kilpailee toisen kanssa, eli he aikovat hyödyntää tätä järjestelmää parantaakseen markkinaosuuttaan. Sitä mieltä me olemme. Loppujen lopuksi siis tämä ehdotus, joka koskee vapauttamista, harmonisointia ja tasa-arvoista kohtelua, olisi harmi, jos tämän kaltaisella valvontajärjestelmällä sitten siirryttäisinkin ajassa taaksepäin ja ylisäädeltäisiin asioita tai tarvitse säännellä lainkaan. Yhteenvetona haluamme noudattaa sopimuksen periaatteita. ja Espo mainitsi tämän hyvässä kannattaa asiakirjassaan. Me emme halua joutua minkään näköiseen sääntelypakkopaitaan. Meidän tulee katsoa sitä, mitä maailmanlaajuisesti tapahtuu markkinavoimien keskittymisessä. Ja tästä syystä haluamme ehdottomasti korostaa sitä, että satamille täytyy antaa valtaa, jotta voimme vastata tulevaisuuden haasteisiin ja toimia kansainvälisillä kilpailevilla markkinoilla. Se ei ole hyväksi pelkästään Euroopalle, vaan myöskin globaalisti katsoen. Kiitoksia. Thank you. I'm quite happy to go a minute. Kiitoksia. Pari, pari kolme minuuttia silloin tällöin tietenkin voidaan ylittää puheaikaa, mutta kun aletaan hipoa 80 minuuttia, niin alan, alan hermo, hermostua. Frankenstein kysymyksiä nyt. Sikäli kun ymmärsin nyt äh, sanomanne oikein, totesitte, että, että, että, että, että, ettei äh, mitään äh, äh, käyttäjien kanssa mitään neuvoa pidetä eikä mitään valituselintäkään pitäisi olla tai vetomuselintä. Ja, ja meillähän on muiden määräysten nojalla uusi tällainen organisaatiomuoto käytän, käytössä, jossa, jossa jo kaikki tällainen hoituu tai jotain tällainen Okei, okay, kyllä tällainen kuulemistilaisuus on, on järjestetty ja sitten tällainen vetomusmahdollisuuskin on. Ja se sitten, miten se järjestetään, on jokaisen tietenkin oma asia. Ja meidän täytyy tietysti täällä sitten katsoa, kun tätä osoitusta, asetusta sorvaamme, että se tulee sitten oikein muotoiluksi. Että jos kerran joku toimii hyvin, niin turha sitä on lähteä sitten sen kummemmin sorkimaan. Herra Suribi. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minulla on useita kysymyksiä. Kolme täsmällisesti sanottuna. Ensimmäinen kysymys. Komission vaikutusten arvioinnista todetaan, että 70 prosenttia käyttäjistä, jotka ovat tyytyväisiä, niin, niin silloin, <laughs> niin jos 70 prosenttia on tyytyväisiä, niin mihin tarvitaan uudistusta? Sitten toinen kysymys palvelujen tarjoajista satamissa. Ette käsitellä tätä asiaa Onko niin, että teidän mielestänne markkinoiden vapauttaminen ja kilpailulle avaaminen palvelujen mukaan voi olla haitallista laadun tai meriturvallisuuden kannalta, jos palvelujen tarjoajien joukossa on, e, miten tässä toimitaan, no siis minkä toimijoiden kanssa toimittaisiin, palvelujen tarjoajien luotsien vai minkä välillä, onko toimittava samalla tavalla vai onko tunnistettava eri kriteerejä, koska sataman hyvän toiminnan kannalta on ryhdyttävä tiettyyn toimiin. Sitten avoimuudesta. Mitkä ovat niitä toimijoita, jotka olisivat tässä tarifi, tarifikonferenssissa pöydän ympärillä, ketkä tekevät lopullisen päätöksen ja pakottavat muut sopivan jostakin. Miten voidaan päästä avoimuuteen? jos olette valmiita menemään vielä pidemmälle. Toki tilannetta voidaan parantaa siten sääntelystä. Mikä teidän mielestä tänne on se sääntelyinstanssi, jonka olisi validoitava prosessi? Onko se kansallinen <clears throat> instanssi vai eurooppalainen elin, joka on vähän kauempana tästä, vähän voi ottaa etäisyyttä asioihin – jotta sääntöjä kaikki kunnioittaisivat. Kiitoksia. Thank Anybody else? Vielä kysyttävää, ellei. Minulta kysymys. Herra Sorebin linjoilla en ole ihan selvillä vesillä siitä, mitä Rotterdamissa mietitään eh, juuri esimerkiksi luotsauksen, hinausten, tällaisten eh, osalta. Schumacher, ole hyvä. Uh, thank you very much. Uh, first, uh, and, a remark on what you said about... Niin, haluaisin kommentoida tätä kuulemisprosessia ja sitä, kuinka asiakkaat otetaan mukaan. Mielestäni periaate on erittäin hyvä, niin että ollaan yhteyksissä siitä, kuinka bisnekset sujuvat satama operaattorina operaattorina vain yksi on, on hyvä, että on suhteita asiakkaisiin, mutta ei pidä ylisäännellä. On vain määriteltävä periaatteet ja se on mielestämme tarpeeksi. Kullakin on sitten oma tapansa toimia ja siinä se. Me toimimme näin ja se sujuu oikein hyvin. Ehkä vielä yksi lisää huomio tähän. Meillä on myös sataman viranomaisen ja käyttäjien välillä tällainen kommentti, jossa sovitaan, että mikäli konsensusta ei tarifeista löydy, niin siinä tapauksessa on puolueeton sovittelumenettely ja kaikkien on seurattava sitä. Eli se ei ole mitenkään laillinen väline, mutta se on hyvin vahva väline ja se toimii hyvin. Ja sitten tietenkin on normaali laillinen valitusmenettely. Siinä kaikki. Sitten äh, edustajat Suribi Toki jos 70 prosenttia käyttäjistä on tyytyväisiä, niin tarvitaanko uudistuksia? No ehkä tämä on hyvä kysymys kyllä, mutta ehkä sitä ei kannata esittää minulle, vaan komissiolle. Se, mikä meitä todella koskee, on satamien rahoitus. Euro, ja se tapa, jolla eurooppalaiset satamat saavat pääomaa ja miten ne voivat toimia kilpailuympäristössä hallituksen rahoittamana. Se on toki eri juttu. Sitten kun puhutte palveluista satamassa, se on tietenkin satamaviranomaisen on taattava laatu ja turvallisuus. Tähän tarkoittaa, että satamaviranomaisella on valta määrittää määritellä hyvän ja huonon laadun Tämä on erittäin tärkeä, mutta tämä hyvä pitää olla kaikille sama. Tarvitaan avoimuutta ja tarvitaan selkeät laatu määritelmät meripalveluja varten satamissa. Tämä on hyvin tärkeä. Muussa tapauksessa sataman viranomainen ei voi hallinnoida koko tätä pakettia e, niin, että voidaan vastata laatu- ja turvallisuusvaatimuksiin. Joten loppuun loppujen lopuksi laadussa ei pitäisi olla mitään eroja, koska saatama viranomainen antaa luvan palvelun tarjoajille. Tämä on aivan yksinkertaista. Uudessa ehdotuksessa mainitaan palveluiden saatavuus. Tällainen kirsikoiden poimiminen kakusta on hyvin, vai, hyvin vaarallinen juttu, jos vain palvellaan suuria asiakkaita eikä pieniä ollenkaan, niin looginen seuraus on se, että pienille ja keskisuurille tekijöille hinnat nousevat. Kuinka sitten saadaan aikaa lisää avoimuutta hinnoitteluun? No, ymmärtääkseni puhutaan yksityisen sektorin ja satamapuolen hinnoittelusta. Satamapuolella puhutaan infrastruktuurimaksuista, Siinä on konsultointiprosessin mukana ja lopulta konsensuksen mukaan teidän päätös, mikäli valituksia on, niin sitten voidaan mennä, voidaan mennä tuomioistuimeen tai kilpailuviranomaisten juttu sille. Tämä hintojen määrittelystä sitten rahoituksesta. Sekin toki luo eroja hintoihin eri Euroopan satamien välillä – ja olen sitä mieltä, että täällä on mukana artikloita, jotka luovat todella avoimen tavan osoittaa, kuinka hallituksen myöntämää rahoitusta käytetään. Minusta tämä on ensimmäinen askel, kun pyritään luomaan yhtenäisiä kilpailuolosuhteita. Olisi hyvin selkeästi määriteltävä, mikä on sallittua eurooppalaisissa instituutioissa puitteissa, se, mikä ei ole sallittua, kun puhutaan kaiken kaikkiaan saattamien rahoituksesta. Tämä on tärkeää kaikille satamille, koska loppujen lopuksi näin voidaan todella parantaa satamasektorin laatua. Luulen, että tämä on aivan kaikkein tärkein asia. Jos siinä ei onnistuta, niin sitten voi kyllä koittaa paikkailla pikkujuttuja, mutta mielestäni tämä avoimuus ja äh, rahoitus Euroopan satamissa, sen on oltava mahdollisimman avointa. Se on aivan keskeinen kysymys. Sitten sääntelystä ja lainsäädännöstä kansainvälisellä vai kansan, kansallisella tava, tasolla <clears throat> olisi aivan painejaista, jos nämä määriteltäisiin kansainvälisellä tasolla. Kansallisella tasolla se on jo enemmän kuin tarpeeksi ja sielläkin pitää olla varovainen, ettei tehdä hallaa jo hyvin toimiville satamille, niin kuin täällä on yritetty osoittaa. Palvelujen tarjoajista sitten ja kuinka tämän näemme. Herra puheenjohtaja, no meidän mielestämme kyseessä olevat vapaat markkinat, erityisesti varusta muille ja hinaa ja teollisuudelle. Kun puhutaan luotseista, niin se on ehkä vähän eri juttu, koska hehän huolehtivat myös merkittävistä turvallisuuskysymyksistä, mutta periaatteellisesti minusta se olisi määriteltävä samalla tavalla tässä ehdotuksessa. Se on ehkä vähän liian yksinkertaisesti määritelty. Tarvitaan kolmas kategoria sitä varten ja minusta tämä voisi olla tapa ratkaista asiaa. Kiitoksia. Thank you, Mr. Sean. Kiitoksia, herra Sean Markers. Pikkusen pohjo- edelleen Suomeen Suomen satamayhdistyksen toimitusjohtaja Anna-Leena Mäkilä. Ole hyvä. Mr. Chairman and uh, member. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja ja hyvät parlamentin jäsenet. On oikein hienoa olla täällä paikalla tänään. Kiitoksia, että tarjoatte tämän mahdollisuuden ottaa esille joitakin asioita, jotka koskevat satamapalveluiden tarjoamista. Minusta on ilahduttavaa saada esittää tämä näkemyksen Rotterdamin esityksen jälkeen, koska minä olen kertoa teille pienistä satamista, niiden näkökulmista. Ja satama teollisuudesta, jossa on paljon kilpailua. Kilpailua Itämeren alueella. Joten siellä on paljon kilpailua myös EU-ulkopuolisten satamien kanssa. Ja vuoden 2015 alun jälkeen sitten, kun rikkidirektiivi tulee voimaan, niin kilpailua syntyy myös vaihtoehtoisten liikennemuotojen kanssa, kuljetusmuotojen kanssa itse tästä asetuksesta. EU-sisällä yhtenäismarkkinoiden kehittäminen on tavoitteena oikea ja satamateollisuus haluaa olla mukana kehittämässä kasvua ja hyvinvointia. Suomessa me olemme palvelutarjoamisen vapauden kannalla ja lisäavoimuuden kannalla. Haluamme saada ihan tasa-arvoisen toimintaympäristön eurooppalaisissa satamissa. Meillä on nyt tuolla mahdollisuus katsoa sitä, mitä haluamme viedä eteenpäin, vievätkö nämä artiklat eteenpäin sitä, mitä me haluamme edistää, asetaanko satamiranomaisille pelkästään velvollisuuksia vai annetaanko niille myöskin kannustimia palveluiden kehittämiseen. tässä prosessi on jo pitkällä. Kilpailu on avainasemassa, se muuttaa markkinoita jatkuvasti ja siitä syystä olen sitä mieltä, että asetuksen tulisi olla erittäin joustava. Ja tästä syystä haluan sanoa, että vähemmän on enemmän. Ehdotuksessa tällä hetkellä on useita artikloita, jotka ovat liian yksityiskohtaisia määräyksissään. Ja tällainen liian yksin yksityiskohtainen eh, sääntely merkitsee liian yksityiskohtaisia menettelyitä, varsinkin pienissä satamissa se lisää hallinnollista taakkaa. Tämä viesti, siis minun näkökulmastani katsoen, on se, että säännöksen tulisi olla yksinkertaista ja joustavaa. Asetuksen soveltamisala, TEN-T, verkosto on oikea, sitten puhuttiin ruoppauksesta. Olemme sitä mieltä, että se tulisi poissulkea. Syynä se, että siinä kysymyksessä on pikemminkin infrastruktuurista huolehtiminen, eikä niinkään yksittäisestä satama-asiakkaasta huolehtiminen. Entäpä sitten luotsitoiminnot? Suomessa haluaisimme nähdä luotsimarkkinoiden toimivan enemmän kuin tänä päivänä. Ja siitä syystä haluaisimme nähdä se sisällytettävän tähän asetukseen. Mutta koska turvallisuuskysymykset ovat tässä suhteessa erittäin tärkeitä, haluaisin, mitenkäs tämä nyt sanotaan, saada sellaisen ehdon, että artiklas 6 rajoitettaisiin satamapalvelujen tarjoajia äh, turvallisuussyistä. Tämä voisi sopia tuohon kysymykseen. Sisäinen toiminta Suomessa. Meillä on aika pieniä satamia ja hallintoelin itse on sisäinen toimija. Joten Meillä sellan kaltaista rakennetta ei ole kuin tässä ehdotuksessa on mainittu. No vähän sitten itse Suomesta. Suomen ulkomaankaupan päämarkkina-alue on Eurooppa. 90 prosenttia rahtiliikenteestämme kuljetetaan sinne meriteitse ja 80 prosenttia tuonnista tulee meriteiden kautta. Kuten näette kartasta, niin Suomi on itse asiassa saari. Se on maa, jossa on pitkiä etäisyyksiä. Ja siellä on myös vähän rahti, kapeat rahtikuljetusväylät. Suomen teollisuusrakenne on merkittävässä asemassa. Meillä on joitakin suuria globaaleja yrityksiä, varsinkin metsä- ja paperiteollisuus, kuten myöskin teräs- ja metalliteollisuus, kuten myös valtava määrä pieniä yrityksiä. Yrityksillä on yksikkönsä ympäri maata, ja maa on asutettu ihan pohjoisesta etelään. Siitä syystä merisatamia on jatkuvasti pitkin tuota ulkorannikkoa. Meillä on myös sisävesisatamia. Mitä tämä sitten merkitsee satamateollisuudelle? Meillä on sellainen rakenne, että tarvitaan. Meillä on 52 satamaa, jotka ovat suhteellisen pieniä. TNT, ydinsatamia on kolme ja tämä verkosto koostuu 16 satamasta. Kilpailu on ihan todellista, ne nimittäin kilpailevat keskenään. Sen siis satamat kattavat yli 90 prosenttia ulkomaaliikenteestä ja miltei kaiken matkustajaliikenteen, joka on 18 miljoonaa matkustajaa vuosittain. Suomessa on ihan tyypillistä, että meillä on vain yksi, kaksi suurta asiakasta per satama, joten meillä on sellaisia satamia, joka lähellä on tehdas, tai jopa aivan sen vieressä. Ja tehtaan tuotanto kattaa 80-90 prosenttia koko yksittäisen sataman toiminnasta. Se on oikein tyypillistä Suomea. No sitten kuva, jonka halusin näyttää. Monopoleja ei ole Suomen satamissa. Markkinaosuudet ovat hyvin jakautuneet. Sitten kuva pikkusatamista. Halusin vain sanoa, että satamat on järjestetty eri tavalla ja pienet satamatkin voivat olla oikein tehokkaita. Ja lopuksi Suomen satamista tulee osakeyhtiötä ensi vuonna, joten viesti minun näkökulmastani katsoin on se, että kaikki lastaus tulisi tapahtua kaupalliselta pohjalta. Me tapaamme asiakkaamme monta kertaa vuodessa. Emme tarvitse mitään erityistä käyttäjäkomiteaa tai mitään valvontaelintä. Meillä on jo kilpailuviranomainen olemassa. Ja kuten tiedätte, voitteko lopettaa? Niin, Suomi on myös maa, jossa on ankara talvi, kuten tiedätte. Puheenjohtaja, niin kyllähän me Suomen tunnemme erittäin, erittäin hyvin. And I've even visited the Niin, olen käynyt Suomalaisessa satamissa itsekin, Alvarini. Yritän tässä epätoivoisesti pysyä aikataulussa. Ei meillähän on tämä sali vain tietyn ajan käytettävissä. Olla hän on Veneton alueelta toimi, toivottaa tervetulleeksi nuorisoryhmän Venetosta viikon äh, kutsumina. Missä sitten Venetsian satama, satama jo johtajan puheen, mutta kun luulin, näin teidät tulevan, niin luulin, että te olitte hänen taustajoukkonsa. Että, että täältä Paolo Kosta, entinen puheenjohtaja, olisi lähettänyt tänne oikein kunnon komppanian hänen tämän sijaisensa tueksi. Flöckenstein ei kysyttävä, mutta Meissnerin tapa on. Niin, eh, Rova Mäkilä, mainitsitte, että, että, että, tässä ehdotuksessa on liikaa byrokratiaa ja mainitsitte, että liikaa yksityiskohtia ja, ja menettelytapasääntöjä. Mitä sitten oikein haluaisitte, että me tästä purkaisimme, ottaisimme ikään kuin pois? Any... Oliko muilla jäsenillä vielä kysyttävää? Kuunilta tulee kysymys. Olkaa. Kiitos, Brian. Nämä, nämä äh, äh, laskel, laskel, laskelmat näistä äh, makuajoista, makuutusajoista, missä, minkälaisia maksuista on kysymys nyt, minkälaista vaihtelua siinä sitten on, on näillä redillä oleville aluksille, onko sitten varustamojen osa osuus siitä, on, on kestimäärin samat kustannukset kuin eh, meillä kuin, teillä kuin muuallakin kenties. Zaribi, olkaa hyvä. Merci, Monsieur Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyt kysymys. Niin, aivan oikein toitte esille sen, että 1200 kauppa sata maasta noin 380 kuuluu TNT, TNT, Kysymys on yksinkertainen. Näissä 321 satamassa, niin niiden mukana on satamia, jotka vastaanottavat joitakin kymmeniä viikoittain, kymmeniä aluksia viikoittain, toiset tuhansia aluksia viikoittain. Oletteko no, sitä mieltä, että on johdonmukaista, että meillä on yksi asetus, jotta sovelletaan näin eri kokoisiin satamiin, joiden kaupallinen toiminta on näin erilaista? kysymykseni koskee siis todella satamien kokoa ja asetuksen johdonmukaisuutta, jota sitten sovellettaisiin kaikkiin. Hyvä, sama, sama kysymys siis ihan sinulla. Ja minultakin vielä kysymys. <clears throat> Kuuluu seuraavasti. En ole ihan varma, miten monet satamista ne saavat valtion tukia. Öö, ei, ei ehkä yhtäkään valtion tai kunnan tukia. Voisitteko vastata nyt näihin kysymyksiin? Olkaa hyvä. Kiitos. Minä voisin vaikka vaihtaa suomeksi nyt. Äh, Rova Messner, äh, hallinnollisesta taakasta yksi esimerkki, jota ajattelen tässä yhteydessä, on artikla 14 ja siinä olevat hyvin yksityiskohtaiset kuvaukset menettelyistä. Mielestäni se johtaa katseen enempi menettelyjen arvioimiseen kuin itse päämäärään. Ja ajatukseni on yksinkertaistaa, yksinkertaistaa sääntelyä siten, että sama tavoite voitaisiin saavuttaa ilman pitkää tekstikuvausta menettelyistä. Siellä on myös esimerkiksi yksityiskohta, jossa kerrotaan kuinka asiakkaita tai asiakasraatia users committee tapaamista tulisi järjestää sopivissa tiloissa. Jotenkin ajattelen, että käytännössä kun asiakkaita tavataan, niin, niin tuota, sopiva tapa sille löytyy. Tätä, tällä tarkoitan sitä hallinnollisen taakan muodostumista yksityiskohtaisen sääntelyn kautta. Jos ymmärsin oikein kysymyksen numero kaksi koskien hinnoittelua, meillähän Suomessa on se tilanne tällä hetkellä, että satamien hinnat löytyvät satamien nettisivuilta, jolloin meillä hinnoittelu on hyvin läpinäkyvää. Enkä näe oikeastaan, että tässä, tässä suhteessa niin asetus toisi, uutta. Toki on se tilanne, että pitkäaikaisissa sopimussuhteissa varmasti tunnistetaan se, minkä asetusesityskin tunnistaa, että, voidaan asiakkuussuhteita joko niiden volyymien tai, sen keston perusteella hinnoitella. Sitten oli kysymys satamien koosta ja, ja tuota, tosiaankin meillä on kolme ydinverkkosatamaa ja 16 kattavan verkon satamaa ja osa on todella pieniä. Itse ajattelen siten, että satamat, jotka ensi vuonna siirtyvät puhtaasti kaupalliselle pohjalle, voivat olla hyvin tehokkaita pienuudestaan huolimatta enempi kai kyse on sitten ten t verkoston päätavoitteista onko, siinä onnistuttu mikäli satamien kokonaislukumäärä on, on liian suuri. Ja lopuksi oli kysymys julkisista tuista. ne satamat jotka vielä tänä vuonna ovat osa kuntien organisaatioita eivät ole taloudellisesti läpinäkyviä, mutta niiltä osin, joissa satamat ovat siirtyneet osakeyhtiömuotoon, niin, niin toiminta rahoitetaan asiakastuloin ja, tuota, siinä mielessä esimerkiksi tämä infrastruktuurin hinnoittelu on, kankeaa koska, tuota, sen tulisi nojata puhtaasti kaupallisiin perusteisiin. Kiitoksia. Thank you, Mr. Kuhn. You had a quick <clears throat> kuun äh, lyhyt kommentti teiltä. Äh, Suomihan on välittömästi Venäjän äh, valtion naapurissa, Pietari, ja siellä sikäläinen val, valtava äh, <clears throat> satama siellä, 120, 120 miljoonaa tonnia liikennettä, mutta ei mitään näkyvyyttä, mitään avo, avoimuutta, mitään trans, transparenssia. <clears throat> Miten te tätä, tämä mielestänne on kilpailutilannetta? Te olette EUn, sit, käsi, e, e, teidän käteen on EU-sitomia ja siellä on täysin vapaa järjestelmä. Miten se pyörii? No niin, No tästä tulee nyt sitten tietenkin taas jatkokysymys jäänmurtajista ja, ja koko, eh, hyvä, tämä siis ymmärsimme niin, jäänmurtajat ovat rajoittaneet eh, kovinkin paljon muita, muu, muiden kuin Venäjä, venäläisvalmisteisten eh, jäänmurtajien käyttämisestä siellä Suomenlahden reiteillä. Onko teillä vastaus tähän? Kyllä toden totta esimerkiksi Ustlukan satama on kehittänyt toimintojaan niin, että sen volyymit vastaavat käytännössä tällä hetkellä viime vuonna puolet koko Suomen tavaraliikenteestä ja suomalaiset satamat eräät etelässä ovat erityisen kiinnostuneita vastaanottamasta vastaanottamassa transitoliikennettä mutta transitoliikenteen kokonaisvolyymi on kautta aikojenkaan ollut enintään seitsemän prosenttia eli se ei tavallaan kokonaiskuvaa muuta mutta olemme kiinnostuneita siitä liikenteestä ja satamat kilpailevat toden totta itämeren pohjukassa keskenänsä. jäänmurrosta se kysymys että, että liittyen tähän asetukseen kaikkinensa niin en näe että että tuota jäänmurrolla on sellaisia eurooppalaisia markkinoita että sen, se palvelu sinällänsä olisi, kuulu, tulisi kuulua tämän soveltamisalan piiriin näin kuin ei esitetäkään. Thank you very much. Our final speaker finish in my ear. The final speaker is Mr. Jean-Claude Terrier, who is the general... Lopuksi Jean-Claude Terrier, Marseille satamajohtaja. Sieltä taas nyt sitten jäistä, jäiseltä pohjoisesta, jäiseltä pohjoisesta välimerellä. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä esittelijä, hyvät edustajat, hyvät naiset ja herrat. Puhun täällä Marseillen sataman mm, puheenjohtajana, mutta olen myös Ranskan satamien elimen puheenjohtaja, joten jossain näissä diakuvissa näette vähän laajempaakin kuvaa tästä asetuksesta. Ensinnäkin haluaisin kiittää komissiota sen pyrkimyksestä lisätä läpinäkyvyyttä ja pyrkiä harmonisoimaan sääntöjä ja, menet- ja satamaviranomaisten toimintaa. Olemme kuitenkin aika ihmeissämme komission valitsemasta välineestä, nimittäin tästä asetuksesta kolmat kertaa muuten jo kaksi yritystä oli jo aikaisemmin, joten kyllä täällä komission sitkeyttä on kunnioitettava on pohdittava, olisivatko joustavammat välineet parempia, jotta voitaisiin huomioimaan hyvin vaihteleva satamien tilanne Euroopassa on tietenkin niin, että pidetään kiinni perussopimuksesta. Tämänpäiväinen ehdotus vaikuttaa meistä sellaiselta, että siinä on aika vahvoja ristiriitoja. Ensinnäkin siinä suljetaan pois lasten käsittely. Olemme toki iloisia siitä, koska Tämä on sosiaalisesti hyvin räjähdysaltis ala ja Marsejen satama on kyllä jo riittävän ähm, kalliilla maksanut selkkaukset. Emme halua enää lisää jännitteitä. Kuitenkin älyllisesti, kun laaditaan asetus satamapalveluista eikä oteta huomioon kaiken tärkeintä palvelua, siis lasten käsittely onhan se erikoista. Sitten Euroopan satamien, satamien ne ovat hyvin erilaisia, mutta otetaan samaan kelkkaan ja vähän pahoinpidellään myös subsidiariteettiperiaatetta. Minun mielestäni mielestäni pitäisi ottaa paremmin huomioon tilanteiden erilaisuus. Joten kaikki tämä kyllä selvittää, selittää sen, että alun perin ensimmäinen reaktio, reaktio olisi tämän hylkääminen. Ja tämä todella vaikuttaa vähän ydinaseelta, että sitä on hyötyä ainoastaan, mikäli sitä ei käytetä hieman myönteisempiä sävyjä tähän pitäisi saada, ja jos parlamentti edelleen pyrkii tätä asetusta tarkistelemaan, niin olisi todettava, että asetusta olisi merkittävästä, merkittävästi muutettava verrattuna nykymuotoon. Sitten näistä esittelijän esittämistä kysymyksistä. Ensimmäinen koskee asetuksen soveltamisalaa. Olemme sitä mieltä, että ruoppaus olisi suljettava pois. Meille ruoppaus liittyy sataman infrastruktuurin huoltoon. Se ei ole laivoille tehtyä palvelua. Samalla tavalla artikla 9 on hankala. Siinä vaaditaan valvonta- ja alistussuhdetta, että viranomainen päättää näistä julkisen palvelun velvoitteista tässä on liikkejä, jotka ovat mielestämme hyvin vahvoja, eivätkä ne vastaa todellisuutta, kun viranomainen delegoi palveluja. Toki voidaan toimia niinkin yksityinen toimija, antaa julkista palvelua, kunhan valvonta toimii, mutta näin vahvoja linkkejä ei tarvita. Sitten tasapainoon liittyen läpinäkyvyyteen ja kaupalliseen vapauteen kanta on aika yksinkertainen. Marseen sopimukseen sovelletaan läpinäkyvyysdirektiiviä, emmekä oikein näe, miksi pitäisi tänä päivänä mennä pidemmälle, miksi tarvitaan erityissääntelyä satamia varten. Ja mikäli tämä kuitenkin jäisi asetukseen, sitä olisi rajoitettava niihin palveluihin, joissa, joissa hyödytään julkisista varoista – Täällä on jo sanottukin, mutta parempi korostaa uudelleen, että me toimimme vapailla markkinoilla, emmekä oikein ymmärrä, miksi halutaan mm, täysin eritellä kaikki kustannukset asiakkaille, kun on olemassa erilaisia tiedotus- ja konsultaatiomenettelyjä koskien eh, tariffeja ja niiden muu, muuntelua ja myös tariffipolitiikkaa ja myös makrotaloudellisia seikkoja, siis markkinoiden tilannetta, investointeja, vähän vertailu, paljon vertailuja ja niin edelleen. En usko, että paljon pidemmälle enää on tarvetta mennä. Sitten yksityisistä satamista olen yhtä mieltä Rotterdamin kanssa. Niin sinne ei pitäisi mennä, sieltä voisi tulla markkinoille vääristymiä. Ja jos jonkinlainen jakolinja olisi luotava, niin olisi katsottava tätä satamien kokoa. Tässä mielessä äh, äh, avoi muussa direktiivin 40 äh, miljoonaa euroa voisi olla hyvä. Sitten valvontaelimestä Ranskassa on olemassa järjestelmä. Meillä on kilpailuviranomainen, joka tarkastelee näitä asioita. Meillä on tilintarkastustuomioistuin, joka käsittelee ainakin suuria satamia niiden tilinpitoa ja, ja julkisten varojen käyttöä. Meillä on myös tavalliset tilin tuomioistuimia. Järjestelmä toimii oikein hyvin, emmekä ollenkaan ymmärrä, miksi pitäisi lisätä vielä uusi kerros hallintoa. Siitä tulee vain lisää sekannusta. Sitten lopuksi, eiköhän tämä minuutissa mene, puheenjohtaja, mitkä ovat ne alueet, joilla odotamme sitomuksia komissiolta. No, nämä ovat uusia alueita, kuten energia-alan ajat tähän, erityisesti Marseille satama on kiinnostunut. Sitten menettelyiden yksinkertaistaminen olisi voimakkaasti otettava huomioon myös maanpäällinen liikenne ja yhteydet siihen. Tässä puheenjohtaja. sen mitä halusin sanoa vielä tällä yliajalla. Kiitoksia. Kiitoksia, teriä. Ja nyt äh, esittelee Falkenstein. Ihan lyhyt kysymys. Näistä kustannuksista, satamamaksuista, joihin viittasitte mi, voitteko vielä selventää, mikä, mikä olisi tämä kynnysarvo? En ihan ymmärtänyt, mitä ajoitte tuossa äsken takaa. Thank you, Mrs. Wells. Kiitoksia, edustaja Wells. Kiitos, herra Terrier. Katsotteko, että, tämä asetus on ylipäätänsäkään tarpeellinen meidän no, tutkimuksessamme? 80 prosenttia oli aika tyytyväisiä koko markkinointiin jäisiä, jotka eh, enemmän katsovat vakavampana eh, uhkana varustamoiden eh, lähem tiiviimmän yhteistyön. Miten te näette tämän? rakon Kontsakos. Nyt en oikein ymmärtänyt, mitä tuossa puheen alussa sanoitte. Katsoitteko, että, että että kolmas komission pyrkimys asetustekstin aikeen, aikansaamiseksi menee yli teidän ymmär, ymmärryksenne, ettekö te halua mitään tehtäväksi tai, tai vai haluatteko uutta tekstiä, uutta muotoilua tähän itse asetusko teitä hämää vai mikä? Sur les services. Niin, herra Terje, haluaisin kuulla, pal- kuulla palveluista. Puhuitte ruoppauksesta ja siitä, että hän haluaisi, että se suljettaisiin pois tästä asetuksesta johtuen sen erityisestä roolista, että se ei niinkään ole palvelua laivoille, vaan se on mm, infrastruktuurin huoltoa. Mitä sitten hinaukseen, luotsaukseen ja muuhun tällaiseen? Onko teidän mielestänne erotettava nämä kolme eh, palveluakin muista? Mm, turvallisuus- erityisesti luotseille on tärkeää. Olisiko sen takia luotsit suljettava pois, koska Ranskassahan on no, tällainen osuuskuntatyyppinen järjestelmä alalla, jossa tarvitaan raskaita investointeja. Pitäisikö tähän vielä palata niin, että tarjouspyyntöjä annetaan kaikille, vaan olisiko toimittava toisella tavalla? Sitten tästä energia-alan siirtymästä, voisitteko puhua vähän enemmän? Mikä on Euroopan unionin rooli tietenkin olla offensiivisempia ja voimakastahtoisempia satamien puolesta. Satamapolitiikka liittyy myös aluesuunnitteluun. Onko teille sellainen vaikutelma, että komissio, onko teidän mielestänne komissio ottanut nämä seikat riittävästi huomioon? Kiitoksia, jos ei muut, muita kyselijöitä ole. Herra Terje, vasta, voitte vastata. Yritän vastata. En ole ihan varma, ymmärsinkö esittelijän täsmennyskysymystä koskien näitä kustannuksia, tai maksuja. Mitä oikeastaan halusittekaan, että selvittäisiin paremmin? Knut, can you redo your question? Voisitko esittelijä toistaa äh, kysymyksen? Muistatko vielä, mitä tulit kysyneeksi? Äh, äh, jaa, missä, missä me nyt ollaan? Ja, Niin, haluaisin tietää että, et, tämä liittyy tähän avoimuuteen, hinnoittelun avoimuuteen. Missä näette tämän, nämä rajan? Mikä, missä, mihin haluatte vedätte sen rajan, mikä voi, mitä, mitä voidaan avoimesti ilmoittaa ja mikä voidaan sitten pitää omana tietona, kun se on kerran oma omaa liiketoimintaan kuuluvaa liikesalaisuutta. Je veux dire, je... ce qui est difficile, c'est nous on aika vaikeaa todella eritellä täysin näitä tapoja, miten hinnat muodostuvat asiakkaillemme. On tietenkin tiettyjä asioita, jos on esimerkiksi saatu julkista tukea, on aivan selvää, että sen käytöstä on täysin avoimesti kerrottava. Mutta kun olemme vapaita palvelujen tarjoajia, niin meidän pitää saada nauttia vapaudesta olla selittämättä kaikkia asiakkaille, kun kuitenkin alkuvaiheessa eh, asiakkaita kuullaan tariffipolitiikasta. Se on tietenkin eri asia kuin, että heitä kuultaisiin sitten näistä hinnoista varsinaisesti. Tämä oli se asia. Sitten toinen kysymys. Minulla on taipumus ajatella niin, että tämä avoimuusdirektiivi ja käyttöoikeusdirektiivi hyvin pitkälti kattavat huolenaiheet, en oikein ymmärrä, mihin nyt tarvitaan asetusta. Ja halusinkin muistuttaa, että on ollut jo kaksi yritystä. Tämä on jo kolmas komission yritys, kolmas valu tästä samasta aiheesta. Joten kyllä olen sitä mieltä, että tämä asetus on aika raskas ja pakottava. Täällä puhuttiin pakkopaidastakin. Ja luulenpa, että sen nykyinen muoto on sitä enemmänkin tällainen huoleni on siinä, että niin halusin äh, en, emme välttämättä halua asetusta, mutta ymmärrämme, että pitää toki mennä eteenpäin sääntelykehyksessä, mutta olemme sitä mieltä, että direktiivit ovat tähän paremmin sopivia ja olemassa olevat direktiivit jo pitkälti kattavat huolenaiheet. Sitten Syribistä, äh, no roppauksen en enää mene, tämä luotsausjärjestelmä, todellakin se tuntuu oikeutetulta ja hyvin toimivalta. Kaikki nämä turvallisuusseikat on tietenkin huomioitava ja on myös muistettava, että muissa, muissa muilla, muiden palvelujen kohdalla operaattori voi, voidaan pitää hengessä sillä ehdolla, että kaksi operaattoria lähtee pois. Jonkinlaiset takeet hintoihin ja sääntelyyn on saatava – Ajattelen tässä nyt hinauspalveluita. Meillä on sopimuksia, joissa vahvistetaan esimerkiksi kuinka monta alusta on käytettävissä öljyaluksia varten, kun sääolosuhteet ovat vaikeita. Jos numero on vaikka kuusi tai määrä on kuusi, niin se voi olla jarru toisille operaattoreille tulla markkinoille. Mutta tähän liittyy turvallisuus näkökohdat, jotka on huomioitava. Sitten viimeisestä kysymyksestä. Asetuksessa annetaan satamista vain sataman operaattoreiden näkökohta, eikä niinkään alue suunnittelun näkökohta. Ehkä tietenkin voitaisiin palata vielä käyttöoikeusdirektiiviin tämän osalta, mutta meidän mielestämme tämä vaikuttaa tärkeältä näkökohdalta sitten tämä energia-alan siirtymä. Se on tärkeä asia. Marsein satamassa viimeisen viiden vuoden aikana meillä on ollut tällainen minikokoinen euro, öljykriisi liittyen myös Euroopan jalostamoihin ja muualle muihin asioihin, joten varmaankin muutokset tarvitaan, muitakin avu, a, aloitteita tarvitaan ja, ja yleisen ilmapiirin Euroopassa muututtava. Kiitos kovasti, herra Teria. Nyt jatkamme komission rivistöön. Viisi minuuttia, olkaa hyvä. Viisi minuuttia. Kiitos, puheenjohtaja. Haluan minäkin kiittää satama asiantuntijoita, jotka ovat jakaneet viisautta meille tänään. En, en todellakaan aio vastata kaikkiin kysymyksiin, joita tässä on ilmoille heitetty. Olen ryhmitellyt niitä komissio on äh, kuullut asianosaisia vuodesta 1997 alkaen äh, vuoteen 2011 asti. Varmaan siellä on tuttuja kasvoja teillekin äh, kummallakin puolella tätä pöytää. Eli kyllä nyt ei voi usko, todeta, etteikö tässä olisi toisiamme kuultu ja asianosaisia kuultu, kun heitetään tällaisia lukuja, kun esimerkiksi 70 prosent, äh, prosent, äh, prosenttia äh, koskien sekä tyytyväisyyttä, käyttäjätyytyväisyyttä jossakin alle puolet, 50 prosenttia, 40 prosenttia Euroopan Euroopan satamista ää, ää, sijoittuu alle tähän alimpaan puoliskoon. EUn e satamat ovat 76 sadasta parhaasta satamasta maailmassa. Näyttää siltä, että keskimäärin menee hyvin, se ei riitä. Meidän tavoitteena pitäisi pärjätä hyvin kaikkien satamien osalta kaikissa vertailuissa. Niin, täytyy myöskin todeta, että tämä pakkopaita ilmaisu on nyt aivan epäasiallinen ja kohtuuton kaikki, jotka olemme paikalla, erityisesti parlamentaarikot näyttävät miltä ilmailusäännökset näyttävät, maantie, rautatiesäännökset, jos, mitä, laivaliikennesäännökset, missä on kymmeniä sivuja erilais, erilaisia säännöksiä, säännösotsakkeita. Tässä satama säännöstössä pur, pureudutaan vain pariin perusasiaan palvelun tuottamisen vapaus ja avoimuuden periaate. Ei tuo oikein nyt pakkopaidan mittoja täytä. Se antaa teille tällaisen työkalupakin, joka, jota voidaan soveltaa kaikissa satamissa kaikkiin olosuhteisiin. Antakaa joku yksikin esimerkki siitä, jossa ö, jollakin tavalla kärsii näistä perusperiaatteista, jotka me tässä, joita me tässä perään kuultamme. Puhumme tässä nyt ää, äh, ää, äh, avoimuudesta, tu, valtion tukiperiaatteista. Näytätte siitä olevan aika samoilla linjoilla. Katsotte, että jotkut tie, tietyt palvelut otetaan tähän mukaan. Esimerkiksi luotsaus, riippumattomuus, riippumattomuus, ei mitään rusinoiden poimimista pullasta. Jos ei tämä riitä, niin mieluusti teemme työtä yhteistyötä kanssanne tehdäksemme selväksi, että, että, että me kaikista toimielimistä me emme ainakaan nyt halua turvallisuusstandardien heikkenemistä. Sitten niiden parantamiseksi ja aikaansaamiseksi on taisteltu vuosikymmenen. Ei niitä nyt aleta rapauttaa. Mitä sitten hallinnolliseen taakkaan ja byrokratiaan tulee? Mitään raportointivelvollisuuksia ei ole. Kaikki tiedot, joita, joita haluamme, niin nehän ovat kaikkien esillä ja luettavissa muutenkin. Huomaatte, mitään uusia rakenteita ei ehdoteta. Siinä yhtä mieltä täysin esittäjälle Blöckensteinin kanssa, että jos kysymys, jos, jos jotain valittamisen aiheita on, niin valittakaa. Teillä, teillä on se olemassa, en tiedä, minä halua tietää, miten se toimii, kunhan se toimii, kruksat, kruksatkaa se ruutu siinä. Jos, jos ajatellaan sitten nämä, tätä 40 prosenttia keskimääräistä keskimääräisesti huonommin toimivia satamia, niin ehkä siellä sitten on jotain syytä rakentaa jotakin uutta järjestelmää, kenties. Hyvät naiset ja herrat, tässä, näissä saleissa on neuvoteltu uudesta Euroopan laajuista verkostoista. Olette jättäneet meille perinnön, jonka rakentamiseen kului kolme vuosikymmentä, joka perustuu avoimuuden, tasapuolisen markkinoiden saatavuuden, tilivelvollisuuden perusperiaatteelle, ette nyt yhtäkkiä voida sanomaan, ei satamiin, ei tällaisia periaatteita tarvitse soveltaa. Päinvastoin, me nimenomaan äh, haluaisimme, että te auttaisitte meitä tässä työssämme sen varmistamiseksi, että nämä muutamien vuoden aikana synnytetyt perusperiaatteet, luodut perusperiaatteet ulottuvat myöskin Euroopan satamiin, portteihin maailmalle – Euroopan kasvun vetureihin. Kiitos herra puheenjohtaja. Kiitos, kiitos. No. Nyt sitten esittelijän ja puheenjohtajan loppukommentit. Esittelijä ensin, herra Fleckenstein. Kiitoksia kaikille. Kiitos kaikki, kaikille, jotka olette osallistuneet tähän keskusteluun esityksinenne, kommentteinenne en, eh, että eh, kaikkiin asioihin tässä nyt pureutua ei se ole minun tehtävänenkään. Me olemme, meillä, me olemme todenneet, että eh, eri, eriäviä näkemyksiä siitä, mitä, miten pitkälle yksityisen voimin pitäisi tätä asetusta eteenpäin viedä. Ja olemme kuulleet, että, että meidän pitää hyvinkin tarkkaan katsoa, miten näissä ää, ää, tarkkaan miettiä sitä, mikä on avoimuutta, mikä on sitten jo sellaista, joka saattaa vahingoittaa tätä liiketaloudellista toimintaa, jota satamissa harjoitetaan. Että nämä delegoidut säännökset tässä yhteydessä, niistä ei ole paljonkaan puhuttu, mutta niillä, niitä pitäisi olla kyllä mahdollisimman vähän tässä yhteydessä sitten yhtä kanssa seikkaa ei ole sivuttu, ei sillä, ei se tärkeää olisi. Eli että tämä, äh, tämä asetus äh, äh, vahvistaisi satamien asemaa ja roolia, sitä pidän tärkeää, että jos ajatellaan, ajatellaan tämä vastaisi sitten sitä, että, että, että päätökset tehdään satamissa eikä pääkaupungissa että se, vaikka hän tähän ei kuulu tässä suoraan hampurilaisena, voin vahvistaa, että tämä meillä on sen, ymmärtää sen aika vähän teke, tekemistä sen kanssa. Ja mitä sitten tulee tähän ää, ää, luotsaukseen, siinä on tietysti tekemistä turvallisuuden kanssa. Ei se merkitse sitä, että, että sitä sitten pitää kulissien takana harjoittaa. Markkinoille pääsy on sitten jotain siihen eri asia. Olen eh, kiitollinen siitä, että, että rahti ja matkustajat ovat tässä tämän asetuksen ulkopuolella. Niistähän on jo säädetty parissa muussa yhteydessä. Tiedän, että ne puhujat käyvät tuolla korokkeella istu, vaan täällä salissa saattavat olla hiukan eri mieltä tästä asiasta ja näistä kytköksistä. Ja tärkeää on myöskin, tähän ihan kauniksi lopuksi vielä tietysti, kilpailijoiden lukumäärän rajoittaminen, niin kuin tänäänkin on todettu, sehän tämä tapahtuu sitten tietenkin liiketaloudellisen periaattein. Pienissä satamissa ei kaksi, kaksi kilpailijaa voi olla syömässä toistensa muutenkin vähäistä leipää. Tämä täytyy jotenkin tähän muotoilla järkevästi mit, mitä sitten äh, käyttäjä, käyttäjien kuulemi, kuulemisesta, tämä users body, siitä on kuultu monta, montakin kommenttia. Ehkä olisi, on, on varmaan syytä äh, varmistaa, sel, selventää tätä parissakin yhteydessä vielä. Että ei, niin kuin alun perin todettiin, että, että ei tässä ole mitään yhden ratkaisu olemassa, vaikka puhutte itsekin työkalupakista, niin se on ihan, ihan totta, että voidaan sieltä sitten poimia sopivat työkalut kulloiseenkin ongelmaan. Ja, ja vielä lyhyesti tulevaisuudesta muutama sana. Ensinnäkin ei, ei, ei tätä äh, asetusta voida tällaisessa tyhjössä käsitellä. Meidän, jos ajatellaan näitä jos ajatellaan tätä käyttöoikeusdirektiiviä, sitähän on, on sovittu muissa, muissa valiokunnissa, jotka ovat vetovastuussa, niin se täytyy ottaa tässä yhtiön huomioon, tässä yhteydessä huomioon ja samoin sitten äh, kaikki apupaperit ja lausunnot tulee, tulee tässä sitten ottaa huomioon. Äh, sieltä muilta pääosastoilta tulevat äh, kommentit ja tukitoimet pitää tähän mukaan ympätä ja niitä pitää huolellisesti punnita. Tässä on, on 80 eh, selitystä tulossa, tämän englanninkielinen versio tässä eh, kohta käsillä. Voimme sitten eh, käydä ensimmäisen keskustelun. Tässä aikaa nyt on, ei älyttömästi, mutta jonkun verran kumminkin me voisimme sitten osan syys, joulu- ja tammikuuta käyttää tähän vielä ja nostaa esille asianosaisten toimijoiden kanssa näitä asioita vielä esille ja keskustelun alaiseksi, jotta saamme sitten laajan yhteisymmärryksen ja yks, yksimielisyyden. Puhuttiin lisäarvostakin, lisäarvosta ei sen kummempaa, kun olen eri satamissa käynyt ja, ja olen siellä sitten tavannut useimmat äh, toimijat ja asian osaiset. Ja, ja tähän ka- ka- lopuksi voisin sitten todeta, että, että, tämä, että, että tämän jälkeen sitten voitaneen elää muutama vuosi rauhassa, jos tästä saadaan hyvä asetusteksti syntymä. Kiitoksia, herra Fleckenstein. Omasta puolestani voin kaikille ilmoittaa, että toivomme, että 20. päivä, 26. marraskuuta saamme lopullisen mietintäversion. ja sitten tietysti muutosesitysten jättämisaika siitä siitä sitten määrätään vähän kauemmas. Eli meidän valiokunnassamme vielä pari, pari keskustelukierrosta lisää ennen äänestystä. Ymmärtääkseni herra Fleckensteinilla on tässä äh, ihan mm, kädet työtä. Toki hänen täytyy ensinnäkin avainkysymyksenä kysyä, että onko, onko tämä ehdotus äh, muutettavissa siltä osin, että siitä tulisi koko parempi lopputulos sitten, vaiko, vaiko lähdemmekö tälle torjumisen tielle sitten. Ja siinä sitten on vaikea ymmärtää, että jos sieltä otetaan sitten vaikka rahdin käsittely pois, ja mikä, mikäli olen nyt ymmärtänyt, että, että, että sieltä voidaan ottaa ruoppaukset ja, ja luotsaukset pois, niin eipä sinne sitten sitä tavaraa juurikaan jää, eikä sisältöä esittelijän täytyy siinä sitten äh, vielä miettiä ja, ja meille, meitä informoida, briefata, mitä hän katsoo, miten tämän ehdotuksen kanssa siltä osin tulisi edetä. Mutta äh, ymmärtääkseni tämän päivän puheet ja alustukset ja jäsenten kysymykset äh, muodostavat hyvän pohjan tämän asiakokonaisuuden paremmaksi ymmärtämiseksi minä äh, äh, komission äh, kommentit panin, panen korvan taakse, mutta en, en minä kylläkään usko, että, että, nämä, että rautatiesäännöstö kokoelmassa on varmaankaan parasta, mitä, mitä olemme aikaan saaneet urallamme. Siitä huolimatta, että siinä on paljon hyvääkään, mitä ilmailuun tulee – erityisesti lentokenttien osalta on jämähtänyt neuvostoon. Ei sekään nyt ole erinomaisen hyvä esimerkki siitä tavasta, miten me voimme täällä parhaiten edetä maantiekuljetuksen osalta. Aamupäivällä käymme hyvän laajan keskustelun maantiekuljetuksista ja kävi selväksi, ei pidä sitäkään järin riemastuttavana säädösnippuna, mutta katsotaan mitä nyt sitten tästä käteen jää lähiviikon. Haluan kiittää Jean-Claude Terrier, Annelina Mäkilää Suomesta, Viktor Schoenmakersia Rotterdamin satamasta ja herra, herra Stefano Benaldoa Venetsiasta ja Richard Birdia Ison-Britannian suursatamien yhdistyksestä heidän kommenteistaan ja panoksistaan ja myöskin jäseniä omista, oma, omasta roolista. Eli nyt täytyy sanoa, että meillä kaikilla on yhteinen intressi saada tämä Blackensteinin mietintö turvallisesti satamaan. Tilaisuus on tältä osin päättynyt.